koska keskustelu varmasti jatkuu vielä sisämarkkinavaliokunnassa ja minä seuraan tätä keskustelua hyvinkin suurella mielenkiinnolla. Kiitos. Kiitoksia, Rauva Steiler. Olette tehnyt ehdotuksia, jotka on tänne merkitty ylös. Ja puheenjohtajakokous voi sitten puhua niistä ja esittää vastauksensa näihin esittämään asioihin. Tähän päättyy tämä keskustelu ja äänestys on huomenna keskipäivällä. Ja sitten seuraava kohta listalla on komission julkilausuma dioksiinia sisältävän eläinrehun tapaus ja sen vaikutukset Euroopan unionissa. Ja aloitamme komission jäsen Dallin lausumalla honourable members madam president as you are well aware the new year started with a serious incident Kuten tiedätte, uusi vuosi alkoi vakavalla tapahtumalla dioksiini saastumisesta eläinrehussa Saksassa. Komission yksiköt ovat seuranneet tapahtumia läheltä ja täydessä yhteistyössä asiasta vastaavien saksalaisten viranomaisten kanssa. Olen jo alkanut harkita mahdollisia toimia, jotka varmistavat sen, että korkeatasoinen elintarviketurvallisuusjärjestelmämme tulee yhäkin tehokkaammaksi. Mutta haluaisin esitellä faktat ensin tapauksesta. Asia tuli esille, kun esitettiin 22. joulukuuta Saksan viranomaisille asiasta. Sen takia minulla oli saatu analyyttiset vastaukset laboratoriosta. Näytteestä löydettiin se, että se ei vastannut EU-lainsäädäntöä tällaisen kontratestin jälkeen. Marraskuun puolivälin ja joulukuun puolivälin välillä biodieselin toimittaja lähetti rasvoja, jotka oli tarkoitettu tekniseen käyttöön rehuvalmistajalle, joka tuottaa myöskin rasvaa tekniseen käyttöön. Tämä yhtiö samaan aikaan oli rekisteröity rehuvalmistajaksi. Ilmeisesti rehujen sekoittuminen tapahtui nyt, että rasvaa ja kasvirasvaa meni sekaisin. Marraskuun toiselta puoliväliltä lähetystä rasvaeristä löytettiin dioksiinia myöhemmin. Sitten ensimmäisellä joulukuun puoliskolla lähetetyt eivät ole saastuneita. Kuitenkin siihen mennessä, kun tämä saatiin varmistettua, niin kaikkia lähetyksiä pidettiin potentiaalisesti saastuneena. Melkein 2300 tonnia rehua meni 25 rehuvalmistille Saksassa, joita pidettiin potentiaalisesti saastumina. Saksan lukupuolella näitä ei esiintynyt. 100 000-200 000 tonnia rehua, joihin sisältyy kahdesta kymmenen prosenttiin mahdollisesti saastunutta rasvaa välitettiin monille tiloille Saksassa. Ennakkovaratumistoimenpiteenä kaikki tilat asetettiin tuotantokieltoon. Kaupalliset toimet keskeytettiin. Autovat munat, hanhet, nautat ja sijat olivat tässä kyseenalaisina. Ei, tiloilta ei pysty ennen sulun purkamista lähettämään eläinperäistä tuotteita minnekään. Tämä varmistetaan analyyttisillä tutkimuksilla, että tilat eivät ole saastuneita. EU-lainsäädännön antamien rajojen yläpuolella. 4800 niillä asetettiin sulku, yli 900 ovat edelleen sulun alla näyttää siltä, että saastunut ruokaa ei tämän ilmoituksen jälkeen mennyt Saksan lukupuolelle muutamia poikkeuksia lukunottamatta. Tulokset osoittivat lopussa, että tuotteet olivat EU-lainsäädännön mukaisia. Tämä on esimerkki EUn jäljitettävyysjärjestelmän tehokkuudesta ja jatkamme valppaan aulaa tässä suhteessa. Onnekas osatekijä tässä tapauksessa on se, että että dioksiinitasot niissä tapauksissa, joissa rajat ylitettiin, eivät ole kovin suuria rajanylityksiä, mikä tarkoittaa, että välittömiä terveysriskejä ei odoteta kuluttajille sen seurauksena, että oltaisiin käytetty saastuneita tuotteita tänä lyhyen aikana. Mitä komissio on tehnyt sitten asian hoitamiseksi? Minun yksikköni ovat olleet jatkuvasti yhteydessä Saksan viranomaisiin ja välittäneet heti kaiken tiedon jäsenvaltioihin jo tämän nopean elintarvikkeiden hätäilmoitusjärjestelmän perusteella. On annettu selkeä kuva tapauksesta myöskin kauppakumppaneille. Selvitin komission viranomaiset ovat tavanneet sidosryhmiä ja alan toimijoita, jotta voidaan tutkia sitä, miten voidaan edelleen vahventaa dioksiinin valvontaa ruoassa. Olen hetki, henkilökohtaisesti olin yhteydessä Saksan maatalousministeriin, joka vastaa myös kuluttajasuojasta 6. tammikuuta, ja me keskustelimme siitä, että mitä täytyy tehdä, jotta voidaan välttää samanlaiset saastumiset tulevaisuudessa. Tänään otin yhteyttä jälleen liittovaltion ministeriin, kun olin huolestunut äskettäisistä tiedoista, että rehuntuottaja ei ollut antanut täyttää tilojen luetteloa, jotka olivat saaneet mahdollisesti saastunutta rehua ja antanut asianmukaista tietoa yhdistelmärehusta. Useiden satojen tilojen sulkeminen saattaa olla seurauksena. Tämä koskee hyvin, tai kyseessä on hyvin vakava EUn elintarviketurvallisuussääntöjen rikkominen. Haluan sanoa selkeästi, Saksan viranomaiset ovat täysin mukana tässä asiassa, kun käsitellään tätä säästymistä ja tekevät parhaansa käsitelläkseen sitä päättävästi nopeasti. Minulle on kerrottu, että otetaan käyttöön lisäkapasiteettia testeille niin, että me pystyttäisiin saatettua päätöksiä mahdollisimman nopeasti. On kuitenkin tärkeää, että laajemmat seuraukset EU-tason rehuturvallisuudelle, niitä täytyy käsitellä myös nopeasti. Tästä syystä elin, eläinlääketurvallisuusviranomaisten edustajat menevät tapaamaan saksalaisia ja laajentamaan tietojamme siitä, että miten tämä saatumistapaus tapahtuu ja miten se voidaan parhaiten välttää tulevaisuudessa. Saksan viranomaiset, heille tiedotetaan ja he ovat sopineet tästä vierailusta. Ja se vierailu sopii myös heille. Ja tiedän, että voimme luottaa siihen, että Saksan kollegat tekevät täyttä yhteistyötä. Lisätietona teille, hyvät parlamentin jäsenet, Keskustelemme tästä tapauksesta myöskin maatalousneuvoston aikana, joka pidetään Brysselissä ensi maanantaina 24. tammikuuta. Kuten ja maininnut, harkitsemme toimenpiteitä, joihin kuuluu lainsäädäntötoimenpiteitä. Tapahtuma on ottanut esille sen, että täytyy varmistaa kansallisten kontrollijärjestelmien toimivuus kaikissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa valtioissa jotta voidaan käsitellä tätä asiaa, tutki mahdollisuutta ottaa käyttöön ankara segregointi niiden äh, rasvojen osalta, jotka menevät äh, ravinnekäyttöön ja teollisuuskäyttöön. Ja harkitsen sitä, että olisi laillinen äh, lakivaatimus sille tähän liittyvällä asialle. Olen luottavainen siitä, että nämä toimenpiteet, kun ne hyväksytään ja vahvistetaan, saavat aikaan tarpeelliset parannukset jo hyvin vakaaseen elintarvike- ja rehuturvallisuusjärjestelmään. Kiitoksia. Thank you, Mr. Commissioner. Tore. Kiitoksia komission jäsen. Nyt Siirrymme ryhmäpuheenvuoroihin ja EPP aloittaa herra Des. Kaksi minuuttia. Presidentin, herra komissaari. Puheenjohtaja, komissaari. Paljon kiitoksia herra komissaari tästä asiallisesta dioksiiniskandaalin esittelystä, joka koskee Saksaa Minäkin olen raivostunut äh, viljelijänä, että tuon, tuostakin joudumme, joudumme käsittelemään tällaisia skandaaleja, jossa ilmeisestikin syy on ollut jonkinlainen äh, lepsuilu, mutta myös tietynlainen rikollinen energia. Äh, me voimme luoda vaikka kuinka paljon lakeja ja asetuksia kuin meillä Euroopassa on. Meillä on tiukat lait, äh, jotka koskevat elintarviketuotantoa ja elintarvikkeita. Meillä on haalaisemmat äh, raja-arvot sisältöaineista, jotka liittyvät, jotka voisivat aiheuttaa uhkaa kansalaisten terveydelle. Siitä huolimatta me aja, emme ole välttyneet tällaisilta vaaratilanteilta. Siksi meidän täytyy esittää vaatimus tämän tästä vastaavat esivaltiot, että silloin kun viralliset syyttäjät toteavat, että, että rikollista energiaa on mukana pelejä, silloin rikostoimia, rikosseuraamuksia täytyy tiukentaa Tällaiset tyypit eivät saa päästä kuin koira veräjästä. Täytyy saada aikaan vankeusrangaistukset, jotta tällaiset, tällainen porukka saadaan pois tällaista tuotannosta niin, että ei pysty tätä toistamaan. Olen iloinen siitä, herra komissaari, että olette, että äh, olette sanoneet Saksan viranomaiset, niin kuin minäkin olen kokenut, että tässä on ryhdytty adekvaatteihin toimiin Saksassa tämä on osittain myös poliittista teatteria, josta, jota, joka ei tietenkään ole tämän asian arvon mukaan. Meidän täytyy lyödä päät yhteen ja saada kunnon säädöksiä aikaan. Niitä täytyy täydentää tarvittaessa. Tehän otitte esille yhden asian, joka, joka on tuen väärti. Minäkin kannatan sitä, ja minä puhun tässä minun ryhmänne nimissä, että että silloin kun puhutaan elintarviketuotannosta ja muista tuotteista, meidän täytyy tehdä tiukka ero näihin kahteen kategoriaan, jotta tällaisia sotkuja ei tapahdu toistamiseen. Me, me tuemme teitä, herra komissaari, silloin kun puhutaan siitä, että meidän täytyy nouda, parantaa meidän asetuksiamme ja säädöksemme, jotta tällaiset skandaalit voitaisiin estää. Kiitoksia herra Des. Nyt sitten sosiaalisen demokraattien puolesta Rova Rodot, kaksi minuuttia. Ja, vielen dank, Frau Präsidentin. Herr... Kiitoksia puhemies komissio ja sen olen vähän hämmästynyt teidän alustuksestanne. Lehdistä ainakin Saksassa on kertonut vähän erilaista. Minusta minut tekee hyvin vihaiseksi että se, että skandaaleja on elintarvikealalla koko ajan. Tätä ei voida sallia. Minä tiedän, että lait ja asetukset eivät voi yksin estää sitä, että tällä alalla esiintyy rikollisten metkuja, mutta täytyy tehdä kaikkemme, että tästä vastuullisille, tästä aiheutuu raskaat seuraukset. Komission täytyy vaatia jäsenvaltioilta sitä, että ne tarkistavat rangaistusasteikkoaan tässä asiassa jos käsitellään leväperäisesti lehdintarvikkeita ja rehuja, niin sitä ei saa sovittaa millään banaaneilla rangaistuksilla. Usein on vain niin, että jos verrataan sakkoja näihin voittoihin, ne ovat niin pienet, että ne voidaan rahoittaa. On tärkeää, että valtiollisia kontrolleja, niiden määrää lisätään. Saksan esimerkki näyttää oikein hyvin, että omavalvonnan periaate, siinä on suuria puutteita. Viittaan siihen, että on tarpeen, että aiheuttajaperiaatetta sovelletaan koko ketjussa johdonmukaisesti. Rehu kaukalosta lautaselle, koska reukaukalosta alkaa elintarvikkeiden turvallisuus jo. Syyttäminen ei pidä maksaa muiden äh, rikollisesta toiminnasta. Tähän asti ei ole selvitetty, että kuka vastaa viljelijöiden tappioista, jotka ovat syntyneet dioksiniskandaalista. Ne konkurssiin mennyt sopan aiheuttaja ei varmaan, koska tästä ei enää pystytä saamaan rahaa. Eihän näin voi olla. Tässä pitäisi miettiä Euroopan laajuista esimerkiksi rahastoa, johon rehuvalmistajan pitäisi kaikkien maksaa. Aina kun tulee esille koko ajan ongelmia elintarviketurvallisuudessa, niin se tekee aina selväksi sen, että täytyy olla täysi jäljitettävyys sekä elintarvike- että rehuturvallisuusketjussa. Ja tässä EU-asetukset ja kansalliset lait ovat sellaisia, joissa on parantamisen varaa. Kiitoksia. Τώρα το λόγο θα πάρει για την ομάδα των φιλελευθέρων. Kiitoksia. Seuraava puhuja sitten liberaalien ryhmän puolesta Rova Lepas, kaksi minuuttia. Presidente. Hyvä puhemies. Kiitos herra komissaari tästä tiedotuksesta niin tässä on nyt kymmenen vuoden aikana ollut neljä tällaista skandaalia. Ja jo, vaikka meidän hälytysjärjestelmämme jotenkin toimii, niin tällaiset kriisit ovat täysin mahdottomia hyväksyä. Me emme saa kärsiä sellaisesta järjestelmästä, joka, joka tähtää kulujen säästämiseen koska sanktiotkaan eivät ole riittävän vahvoja. Nyt komissaari tiedätte itsekin, että meidän pitää luottaa toisiin toimijoihin, joten mitä aiotte tehdä? Te puhuitte siitä, että velvoitetaan rehurasvojen ja teknisten rasvojen käyttö toisistaan, niin tämä ei olisi, tämä, tämä ei saa olla valinnainen järjestelmä tuottajille. On hyvin normaalia, että pystytään varmistamaan toimijoiden vakavaraisuus ja ja että tällaisia toimia sanktioidaan, koska vastuu, vastuukysymyksissä kuitenkin pystytään ehkä pitämään kansalaiset aisoissa. Meidän pitää parantaa valvontaa jäsenvaltioissa kuluihan kuitenkin kuusi äh, tai kolme viikkoa siitä, kun nämä rasvat äh, joutuivat joutuvat rehuun ja siitä, kun äh, hälytysilmoitus tehtiin. Ja tällä välillä tietenkin kuluttajat olivat jo vaarassa. Voidaanko tässä asiassa tilannetta parantaa, komissaari? Kiitos. Seuraavana Häusling vihreiden edustajana, olkaa hyvä. Puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat, Täytyy todeta, että kuluttajat ovat hämillään ja kuluttajat voidaan tietenkin kysyä, että mitä oikein kansalliset viranomaiset että mitä EU tekee, jotta äh, tämä äh, myrkkytilanne saadaan aisoihin, saadaan aisoihin. Herra komissaari, tämä ei ole mikään äh, sattuma tai mikään tyhmä sattuma. Kyllä tässä jonkinlainen järjestelmän taustalla, on tiettyjä yrityksiä, jotka sotkevat näitä aineksia rehun, jotka eivät sinne kuulu, ja sitten tässä miljoonia, ja kuitenkin kuluttajat joutuvat tämän kohteeksi. Tässä kohdassa meidän täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Voidaan kysyä myös, että, miss, että onko valvonta, tapahtuuko se väärässä paikassa sillä on kuitenkin yrityksiä. Miksei me puhu, lähde valvomaan siellä, missä otetaan rasvaa, näin, rasvaa sotketaan tähän rehuun ja ettei tarvitse sitten olla resinalla perissä, kun juna on mennyt jo. Ja meidän, me tarvitsemme riskiperusteista valvontaa Euroopan laajuisesti, ja tämä on kysymys teille, herra komissaari, mitä EFSA tekee tässä suhteessa. Onko tämä vain saksalainen tapaus vai onko Euroopassa muitakin tapauksia, joita ei ole havaittu? Me tarvitsemme me olemme, me tarvitsemme positiivilistan siitä, mitä rehuun voidaan sisällyttää. Me tarvitsemme tiukat rekisteröintiohjeet yritysten ja tilojen kannalta. Me tarvitsemme vastuu, vastuuta yrityksiin. Ja tässä täytyy myös todeta, että me tarvitsemme uudelleen suuntausta politiikkaan, koska rehu rehun pitäisi tulla pellolta näiden eläinten kaukaloon, eikä tehtaista. Ja, koska kyllä tuottajien täytyy tietää, mitä rehua ne eläimilleen syöttävät ja mistä se rehu on tulossa. Se meidän täytyy turvata. Siihen me voimme panostaa tässä maatalousuudistuksessa, e, koska loppupeleissä koko maatalous kuitenkin kärsii tästä, joka on tällaista tiettyjen rikollisten aineisten ansiota. Ja se meidän täytyy estää. Kiitos. Mm, kiitos. Seuraavana äh, James Nicholson, ECR, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että tunnen sympatiaa mm, näiden äh, rans- äh, saksalaisten tuottajien puolesta. Tämmöinen kokemus oli meillä Pohjois-Irlannissa pari vuotta sitten, kun samantyyppinen tilanne esiintyi ja voin kertoa, että kansalaiset tai todella tuottajat, ne tuottajat, joilla ei ole mitään tekemistä näiden vääryksien kanssa, kärsivät kaikista eniten. Täällä mainittiin jo sana rikollinen toiminta. Ne, joilla, jotka aikomuksena on rikollinen toiminta, niin heitä pitää rankaista. Ja miksi tällaiseen ryhdytään? Täytyy kysyä ja täytyy komissaari sanoa, että, että tuleeko, saako tästä sitten niin paljon lisää rahaa ja jos näin on, niin, niin heidät pitäisi saattaa oikeuteen. Mutta tällaista ei, tässä ei voida vähentää elintarviketurvallisuuden vaatimuksia. Ja, ja tietenkin rehujen tuottajat ovat tässä vastuussa ja heitä vastaan pitää sitten ryhtyä toimiin, jotta voimme varmistaa, että näin ei tapahdu uudelleen, koska kuluttajien luottamus pitää saada palautettua. Minä kyllä hyvin ymmärrän, että kuluttajat eivät enää luota tähän alaan, koska niin kuin joku sanoi, että tällaista on tapahtunut ennenkin, eikä tällaista saisi tapahtua uudelleen. Mutta meidän eh, tuodaan uutta lainsäädäntöä, ei, ei kannata uutta lainsäädäntöä laatia, vaan pitää täytäntöönpanna sitä, mitä meillä jo on olemassa. Wills ja... Kiitoksia Nikos Rova Wills. Kaksi ja puoli minuuttia. Äh, Gue nimissä. Morgen. Das sind die drei... Tässä tuli nämä rehuteollisuuden kolme tärkeintä tekijää vuodesta 1999 on ollut pelkästään Saksassa viisi dioksiiniskandaalia. Rehuvalmistajat ja elintarvikekonsernit keräävät tästä eivät valmastikaan kavahda olla noudattamatta säädöksiä silloin, kun on kysymys siitä, että halvoilla elintarvikkeilla saadaan suuria voittoja. Kilpailu elintarvikemarkkinoilla Äh, tosi alhaisilla äh, hinnoilla on kovaa peliä Saksassa äh, ja tällainen ja tällaisen karjanhoidon pitäisikin olla näin ollen halpaa. Valtiollista valvontaa, rehuja elintarvikesektorilla ei juurikaan ollut. Valtio on pikemmin tukeutunut vain omaa valvontaan valmistajien tasolla ja leikannut henkilökuntaansa. Ja näissä olosuhteissa sitten tulee tällaisia dioksidisaastuttamia rehurasvaa, joka oli tarkoitettu biodieselin valmistukseen. Se on asiantunut elintarvikesektorille. Ja tämä dioksidiskandaali oltaisiin voitu estää, jos tämä rasva, dioksidipitoinen rasva olisi tutkittu ennen kuin se sotkettiin rehuun. Silloin tämä tilanne oltaisiin voitu ehkäistä oikea-aikaisesti, mutta nyt lukuisat kuluttajat joutuvat äh, dio, kärsimään dioksiinista. 80 prosenttia dioksiinista, joka nyt, jonka me otamme, tulee elin, äh, eläinperäisten elintarvikkeista, siis lihasta, äh, maidosta ja munista, se ajautuu kehoomme. Ja Food Force vaatii, että rehuvalmistajat velvoitetaan tarkistamaan jokaisen rehuannoksen dioksiinin tai PCPn osalta ennen kuin nämä ainekset sotketaan rehuun ei saa olla, mitään lisäaineita ei saa laittaa rehuja, jos raja-arvoista ei pidetä kiinni. Tällaiset panokset, jotka ovat kontaminoituneet, täytyy tuhota vain tällä tavalla voidaan ehkäistä tällainen, tällainen, riko, tällainen sotkeminen ja rajan arvon ylittämiset täytyy ilmoittaa kansallisille viranomaisille. Lihan osalta täytyy saada merkintävelvollisuus, joka mahdollistaa jäljitettävyyden ja nykyinen, nykyiset ja aikaisemmat elintarvikeskandaalit Saksassa ovat osoittaneet, että valtion äh, rutiinivalvonta äh, äh, rehu- ja elintarvikesektorilla on ehdottoman välttämätöntä. Millä tavalla sen tarkoitus toteuttaa, herra komissaari? Seuraavana herra Paska, EFD-ryhmän puolesta. Onkohan täällä edes paikalla? Ei taida olla. Joten tästä seuraavana. Herra Liise, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Kuluttajan ja viljelijöiden täytyy pystyä suojelemaan heitä paremmin tällaisten väärien rehujen toimittajilta. Kollega puhui vain Saksasta tässä, mutta diagnosiskandaaleja ja samanlaisia skandaaleja on ollut valitettavasti muissa jäsenvaltioissa aiemmin. Nyt valtion syyttäjä on mukana, kyse on rikollisesta toiminnasta ja toivon, että Saksan valtion syyttäjä ja mahdollisesti muut mukana olevat organisaatiot muista maista, puhutaanhan nyt Alankomaista osana ketjua, että he tekevät nopeampaa työtä kuin Irlannin valtion syyttäjä, koska 2008 siellä oli skandaali, niin siellä oli vastuullisia vieläkään tuomittu ja tässä pitää toimia nopeammin. Ja pyydän sitä, että kun otetaan tämä skandaali oikeisiin asiayhteyksiin, nämä arvot ylitettiin maksimaalisesti nelinkertaisesti ja se on vakavaa ja tietysti mutta tämä ennaltaehkäivä se arvo on niin, että vasta satakertaisella ylityksellä tullaan niille alueille, joka aiheuttaa pitkäaikaisia haittoja. Kyse ei ole mistään akuutisesta vaarasta, kyse on ennaltavarautumisesta. Ja Belgian kansallisessa 99 arvot olivat 700 niin korkeat kuin nyt ovat eu arvot Sen lisäksi dioksinirasitetta 99 vuoden jälkeen on pystytty EU-toimenpiteiden, esimerkiksi kemikaalilainsäädännön ansiosta, ja polttolaitosten paremmat standardit, niin sitä kautta on pystytty vähentämään sitä kymmenesosaa. Sen, siitä huolimatta tarvitaan elintarvikeketjutoimenpiteitä ja niihin täytyy ryhtyä kautta Euroopan. Tarvitaan dioksinivalvontaa, tarvitaan rasvojen eriyttämistä, tarvitsemme puhtaussäännöksiä rehuille kautta Euroopan ja viljelijöille täytyy varmistaa paremmin, että tällaista huijausta tai rikollista toimintaa ei esiinny rehuketjussa. Kiitos herra Liise. Herra Kapula Santos, yksi minuutti. Herra president, nunca é demais repetir que Europa... Kiitos puhemies. Me emme riittävän usein toista sitä, että Euroopassa lainsäädäntö on tuotet, elintarviketurvallisuuden osalta kaikista tiukinta maailmassa. Näinhän kuluttajatkin haluavat ja markkinat, joihin viemme tuotteita, me haluavat tätä. Ja tämän eteen on valtavasti tehty työtä. Tuottajat ovat investoineet tämän, näiden, tämän lainsäädännön toteuttamiseksi. Ja Saksan, jos Saksan kriisi olisi tapahtunut jossain muualla maailmassa, siitä olisi varmaan kuulunut, kuullutkaan. Mutta kun se nyt tapahtui Saksassa ja EU:ssa, niin, niin täytyy sanoa, että sellaista ei voi hyväksyä. Sitä, se täytyy selvittää juuriaan myöten ja selvittää myös syylliset ja vastuulliset. Tämä on, tässä on kyse rikoksista, ei pelkästään kriisistä ja ei ole vielä selvää, selvillä se, mistä tämä dioksiini on peräisin eikä vielä ole myöskään selvitetty sitä, mikä vastuu Saksan viranomaisilla on tarkastusten puutteellisuuden esiin tullessa. Mutta tilanne on vakava ja se tarkoittaa sitä, että komission pitää asiaa katsoa objektiivisesti. Kiitos, sanoi puhemies. Rouva Reimers, kaksi minuuttia. Herra rouva puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Nykyisessä dioksinitapauksessa on, kysy- on kysymys enemmänkin kuin skandaalista siinä. Tässä ilmaistaan tämä tavallaan Euroopan peilikuva. Tällä, tämä osoittaa, että maataloudessa on valtava hinta- ja henkiämiskilpailu, jossa pyritään yhä halvempiin elintarvikkeisiin. Taistelu on jo pitkään ollut muutakin kuin pelkästään voimien mittelyä. Se on enemmänkin me tässä yhä enemmän äh, tai, jopa rikollisia menetelmiä. Kuitenkin me kaikki häviämme. Me voimme luoda vaikka kuinka paljon lakeja ja saariksia direktiiviin. Voimme valvoa vaikka missä sun siellä sun täällä, ja, joka aiheuttaa kustannuksia entisestäänkin. Me voimme langittaa kovimpia rangaistuksia. Mikään ei kuitenkaan lopeta tätä rikollista toimintaa. Meidän täytyy tarttua tämän ilmiön syihin. Jos koko ajan pyritään saamaan enemmän, emme meidän täytyy lopettaa se. Tällainen rikollinen vehkeily täytyy saada aisoihin ennen kuin se tulee omalle kotiovellemme. Minä olen, olen äh, äh, minä kysynkin komissiolta, mitä te aiotte komission kollegiossa tehdä, jotta elintarvikkeet saavat sitä ansaitsemansa lisäarvoa. Minä pidän näitä ehdotuksia hyvinä, mutta ne eivät ratkaise pääongelmaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana herra taas minuutti. Eh, Kiitos puhemies, hyvät komissaarit, herra komissaari tässä tulee tämmöinen déjà vu-tunne, koska tämä kriisi on lähes identtinen Belgian pari vuoden takaiseen. Yksi kriisi lisää kymmenessä vuodessa osoittaa, että rasva-alalla ja elintarvike- ja rehualalla on sellaisia toimijoita, hämäräperäisiä toimijoita, jotka ovat valmiita pettämään kuluttajia, maataloustuottajia ja, vaikuttamaan ihmisten terveyteen tätä kautta. Ja tätä ei voida hyväksyä. Niinpä nyt meidän pitää jonkun näköinen stressitesti järjestää myös elintarvikealan toimijoille. Ehkä asiasta vastaava neuvosto voisi asiaa tutkia. Nyt sektorilla on liikaa omaa valvontamahdollisuuksia. Meidän pitää äh, suorittaa tiukempia tarkastuksia. Kansallisten viranomaisten pitää riittävästi valvoa ja tarvitaan myös enemmän EUn elintarviketurvallisuusviraston tarkastuksia. E, tarkastajia pitää tarkastaa tiukemmin. Viime vuoden aikana FVO on ollut meilläkin vain kaksi kertaa. Voitteko pyytää Irlannin virastoa e, tiivistämään tarkastusaikataulujaan? E, kiitos Paska. Kiitos herra, Stas. herra Paska on nyt ilmestynyt tänne saliin. Äh, hänelle oli EFDn puolesta puheenvuoro. Annan hänelle tässä vaiheessa kaksi minuuttia. Kiitoksia. Euroopan unioni on jatkuvasti äh, luonut runsaasti asetuksia ja säädöksiä, jotka antavat sellaisen kuvan, että, että äh, me huolehdimme elintarvikkeidemme laadusta – on virkamiehiä ja lukuisia laitoksia, jotka, äh, äh, joiden tarkoitus on taata eurooppalainen laatu, mutta nyt näemme, miten tämä oikein toimii. Eurooppa äh, kärsii kontaminoituista elintarvikkeista ja tämä raskas koneisto ei tiedä, miten tässä oikeastaan pitäisi toimia ja tilanteen kuvaamiseksi vielä paremmin voimme katsoa, mitä oikeasti, minkälaista koktailia tässä ollaan sekoittamassa. Dioksiinit ovat erittäin vaarallisia aineita, joita ne ovat hyvin vaarallisia solujen kannalta ja meidän kehityksemme kannalta – kuolle, se vaikuttaa kuolleisuuteen ja myös hormoni tuotannon häiriintymiseen ja verenkiertoon. Ne eivät, purk, ne eivät purka itsestään, vaan ne lepivät elimistöön. Ja on myös määritelty niin, että yksi dioksiini, joka olisi riisijyvän kokoinen, se on mahdollisesti voi saastuttaa miljoona ihmistä tai myrkyttää miljoona ihmistä. Yhteys tämä saksalainen, saksalainen tutkimuslaitos on raportoinut, raportoinut jopa 3000 dioksinitonnin tapauksista näissä rehurasvoista. Ja on, on että munia on viety Alankomaihin, Englantiin ja Tanskaankin. Niin siksi kysyinkin herra komissa, miten on mahdollista, että näin Tällainen tila, tai, joka toimittaa äh, rasvaa tuhansille äh, muille tiloille, miten tällaista ei valvota ja rekisteröidä? Miten äh, instituutiot Saksassa toimivat yhdessä, jos on mahdollista, että, että ilman valvontaa vaan voidaan mennä? Mitenpäs, mitenpäs tämä eläinlääketieteellinen valvonta, joka on kuitenkin maaliskuussa 2010 lähtien ollut kykenemätön selvittämään, tai selvittämään näitä kontaminaatiotapauksia, ja miten nämä elintarvikkeet sitten saadaan poistettua tai hävitettyä? Aikanne on päättynyt, Me jatkamme puhujalistalla. Seuraava puhuja on Wojciechowski, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Kyseessä on skandaali, mutta skandaali on liian lievä sana. Tämä on suuri uhka tuhansille ihmisille. Se uhkaa terveyttä ja henkeä. Luotan siihen, että syylliset saavat asianmukaisen rangaistuksensa, mutta asia pitäisi johtaa myös ajattelemaan tätä maanviljelymallia, joka on meillä syntynyt Euroopan unionissa. Maanviljelystä on tullut teollisuutta enää, eh, ei ole eläinten kasvatusta, vaan lihan tuotantoa. Meillä on suuria tiloja, meillä on rehuteollisuus ja rehuilla sitten ruokitaan eläimiä, joihin liittyy geenimuuntelua, niitä ei ole tarkistettu loppuun asti. Tämä ei takaillen tarkoita turvallisuutta. Kunnioitan kovasti tällaisia tiloja, joita meillä Velpoilassa on, joka perustuu omaan rehuntuotantoon. Sitä pitäisi tukea. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Liotard. Minuutti, olkaa hyvä. Eh, dank wel. Eh, al in maart 2010... Kiitos puhemies. Komissio tiesi jo aikaisemmin, että tämä tila oli jo maaliskuussa 2010 tiedossa, että se käytti näitä myrkyllisiä dioksidikonsentraatioita. Miten on mahdollista, että, että mitään ei tehty? Tarkoittaako tämä sitä, että se tuolloin elintarviketurvallisuusvalvonta oli riittämätöntä? Siltä se nyt näyttää, koska muutoin tällaista dioksinikriisiä ei olisi syntynyt. Onhan tuon tuostakin kaikenlaisia tapahtumia. Ei ole pelkästään dioksinikriisi, meillä oli ongelmia kloonaustuotannon kanssa, ja, jotka sitten ilmestyivät hyllyillä. Kyllä säädöksiä on, mutta valvonta ei tunnu olevan. Ja siksi näiden, ja näiden, tulosten, tulo, näiden valvontojen tulokset täytyy myös julkistaa on kysymys elintarvikkeiden turvallisuudesta ja kansalaisten terveydestä. Sitä päästä minä vetoan myös Euroopan komissioon, että nämä vahingon kärsineet eh, tuottajat, jotka omatta syyttään ovat joutuneet ongelmiin, että niitä, heitä täytyy tukea korvaus, korvausvaatimuksella. Sitten seuraavaksi minuutti Agnew. Thank you, President. Kiitos puhemies niin minä olen munantuottaja Brittein saarilta. Tämä dioksiinikontaminaatio näyttää olevan seurausta siitä, että ei pystytä noudattamaan näitä jalostusstandardeja, joita rehun osalta on vaadittu. Ja kun taas sitten ripsi, rypsi osalta on vähemmän vaativia menetelmiä. Tätä ei voida ratkaista EU-ssa eikä lisälainsäädännöllä. Saksalaiset ovat tunnistaneet ongelmat, kertoneet meille siitä ja ryhtyneet toimenpiteisiin. Britanniassa on olemassa tämmöinen kutsutti äh, Lion Code-varmistusmenetelmä, äh, joka liittyy äh, tilojen valvontaan. Joten tällaiset kriisit ovat hyvin epätodennäköisiä meillä. Jos joku, jos joku kukaan haluaa, pyytäkää Lion munia brittien saarilta ja meillä niitä kyllä löytyy. Suuret kiitokset. Seuraava puhuja, herra Dantan, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari. Uskon, että ensinnäkin pitää olla iloisia. Jos, koska tänä vaikka, jos tänään puhutaan tämmöisestä kriisistä, niin se tarkoittaa sitä, että järjestelmä on toiminut ja meidän järjestelmämme kuluttajan suojaamiseksi joissa on vaatimustaso maailman korkein, niin tällä hetkellä kuluttajan pitää eh, muistaa tämä. Mutta järjestelmä ei ole toiminut täysin eh, eh, aukottomasti ja senpä takia meidän pitää nyt tutkia, mistä, syy, mistä nämä syyt viivästykseen johtuivat ja pitää kysyä, mitä syitä tähän viivästykseen on olemassa. Ja meidän pitää myös kysyä tätä, tämä kysymys miksi. Jos tässä on kyse rikollisesta toiminnasta, niin uskon, että elintarvikealalla tällä hetkellä on kilpajuoksu alhaisia kustannuksia kohtaan ja se on johtanut tällaiseen toimintaan, jota emme voi hyväksyä. Herra komissaari, aiotteko vahvistaa sanktioita tällaisten tapausten esiin tullessa? Ja toisen kysymys, miten me voimme tukea välittömästi, siis välittömästi näitä kyseisiä tuottajia, koska marginaalit ovat niin pieniä, että jos jotkut eivät saa nopeasti tukea, niin edes, edes ennakkomaksuina, niin nämä tuottajat katoavat markkinoilta siihen mennessä, kun asia saadaan selvitettyä ja syylliset tuodaan oikeuden eteen. Kiitoksia. Täällä oli kysymys edelle puhujalle. Ruvetaan, täällä oli sininen kortti. Olkaa hyvä, herra Obemeyer, sitten. Vorredner kurz. Edelliseltä puhujalta lyhyt kysymys. Hän sanoi, että, että järjestelmä toimii periaatteessa, mutta haluan kysyä, tietääkö hän, että ei tämä järjestelmä tätä havainnut, vaan kuluttajat havaitsivat ja kuluttajat sen saivat aikaa tämä havaittiin toisekseen, että voidaan kysyä, Tiedättekö te, että on selvityksiä, jossa osoittavat, että kansalaiset ovat kernaasti valmiita maksamaan, jos he tietäisivät, että tuotteet ovat, tulevat kunnollisesta tuontannosta, ovat korkealaatuisia. Kiitoksia. Vastaus. Teillä on 30 sekuntia aikaa vastata, olkaa hyvä. Oui, je pense que le... Niin, uskon, että tämä kysymys oli enemmänkin kommentti koskien tilannetta, eikä niinkään kysymys. Luonnollisesti tiedämme, että järjestelmä, miten nyt sanoisi, on epäonnistunut, mutta haluan kuitenkin korostaa, että Euroopan kuluttajan osalta pitää katsoa, että meidän järjestelmämme kuluttajansuojan kannalta on hyvin vakea. Me emme voi olla laakereillamme, meidän täytyy noudattaa näitä maailman korkeimpia suojan tasoja edelleenkin. Kiitoksia. Sitten jatkamme. Seuraavaksi on herra De Castro. Minuutti, olkaa hyvä signor presidente signor commissario onorevoli colleghi ringrazio anch'io innanzitutto. puhemies komission jäsenkollegat haluaisin kiittää komission dallia siitä että hän on tullut tänne tänä iltana puhumaan tästä asiasta joka on kovin, kovin suuri huolenaihe kansalaisten kansalaisille. Maatalousvaliokunta, jossa olen puheenjohtajana, käsittelee asiaa ensi viikolla. Tämä on hyvin vakava tapaus. Eurooppa on Elintarviketurvallisuus on Euroopassa tärkeä asia. Meidän täytyy tehdä kovempaa työtä valvontojen osalta, jotta voidaan välttää muuttalaiset tällaiset tapaukset. Hyväksyimme mietinnön elintarviketurvallisuudesta ja olemme hyväksyneet myös asetuksen, joka koskee kuluttajille annettavaa tietoa elintarvikkeista. Sen muuten tuli pakolliseksi, että elintarvikemerkinnössä on myös alkuperä. 8. joulukuuta neuvostossa tämä asia poistettiin esityslistalle ja me haluamme saada sen takaisin mukaan, koska se on hyvin tärkeää Euroopan kuluttajien ja heidän etunsa kannalta. Me olemme kuluttajien puolella ja olemme sen osoittaneet ja toivotaan, että neuvosto ja komissio myöskin lähtevät tähän mukaan. Kiitoksia Rova Polsen. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Tack, fru ordförande. Och tack, herr Kiitos puhemies, herra komissaari. Arvoisat naiset ja herrat, niin kuin monet kollegat ovat jo todenneet, minun täytyy todeta, että nykyinen lainsäädäntö on ongelma ei ole siinä, että lainsäädäntö ei toimisi, vaan ongelma on siinä, että millä tavalla tämä valvonta ja sanktiointijärjestelmä toimii. toimii. Minusta on tärkeää muistaa, että silloin kun me laadimme lakeja, on tärkeää, että samalla luodaan myös sanktionijärjestelmä, joka, joka mahdollist, mahdollistaisi sen, että, että EU-tasolla ei voi tapahtua näin. Me, me kirjo, voimme tehdä vaikka kuinka paljon lakeja, ja näin ollen eh, ne jäävät vain tekstiksi paperilla, mutta komissaari otti yhden asian esille, joka on minusta erittäin tärkeä. Minä olin esittelijänä eh, siinä asetuksesta, joka on pohjana – tälle rehuvalvonnalle. Komissaari otti esille sellaisen kysymyksen, joka on tämä tiukka erotus äh, raaka-aineista äh, rehoteollisuuteen ja taas toisaalta teknisiin tarkoituksiin, tässä tapauksessa rasvaan. Minun ehdotukseni oli kymmenen vuotta sitten, että kaikki tuotteet, jolla on epä, epäselvä alkuperä, niitä, ne pitäisi jatkuvasti värjätä, koska on, on harmi, että ne tuottajat, jotka tuon tostakin joutuvat tällaisen myrkin kohteeksi, että ilman, että ne voivat tehdä mitään. Kiitoksia, kiitoksia. Nyt seuraavaksi seuraava Ruth Sulli, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Ho voluto... Kiitos, puhemies niin minäkin olen ollut tämän kysymyksen allekirjoittajana, koska on hyvin tärkeää tällaisessa tilanteessa keskustella elintarviketurvallisuudesta yleisemminkin eurooppalai, miljoonat eurooppalaiset kuluttavat tällaisia tuotteita. Ovatko ne turvallisia tuotteita? Voimmeko olla varmoja siitä, että pöydillämme on turvallisia elintarvikkeita? Raaka-aineiden turva, laatu on hyvin tärkeä varmistaa. Ja tämä Farm to Fork tilalta haarukkaan saakka ketju pitää olla jäljitettävissä. Tämä kriisi Saksassa osoittaa, kuinka tärkeää on, että kaikki, myös jalustetut tuotteet, eh, niissä mainitaan alkuperä, niin kuin herra De Castro mainitsikin jo. Meidän täytyy pystyä varmistamaan eh, meidän kuluttajiemme mahdollisuus tietää kuluttamiensa tuotteiden alkuperä. Ja laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa vain, jos kaikki toimijat toimivat yhdessä. On totta, että lainsäädännössä on tarkistuksia, jotta lautasella elintarvikkeet ovat, ovat ihmisravinnolle kelpaavia, mutta meidän tavoitteemme pitää olla se, miten joka päivä voimme parantaa elintarvikkeiden laatua. Haluan korostaa, että Italian parlamentti huomenna tulee hyväksymään sellaisen säännön, joka joka laajentaa alkuperämerkintää kaikkiin elintarvikkeisiin ja meidän sianlihamme, UHT, maito ja, ja hedelmät ja vihannekset jatkossa ö, omavat alkuperämerkinnän. Ja toivon, että Euroopassa muuallakin näin tehdään. Halusimme varmistaa Italiassa, että avoimuus ja tieto kuluttajille on mahdollisimman korkea, jotta meidän elintarvikkeemme ovat turvallisia. Sitten minuutti. Eh, <clears throat> eh, Kiitos puhemies, komissaari. Tärkeä kysymys on nyt se, että millä tavalla voidaan välttää uudet skandaalit, koska tilanteita on. Tämä on itsestään selvää, että maatalous, maatalousala joutuu keskustelemaan tästä, jotta tällaista skandaalit voidaan estää. Mitä nyt tässä täytyy tehdä on se, että meidän täytyy sanktioida niin, että jäsenvaltiot saavat selkeän ö, tilanteen. Meidän täytyy olla tiukempia sanktioinnissa ja totta kai täytyy saada riippumattomat viranomaiset, jotka, joiden tehtävä olisi tarkastaa nämä kyseiset tilat, mutta tämä ei tunnu toimivan. On kuitenkin kysymys äh, ihmisravinnon äh, kontaminoitumisesta. Nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että kansalaiset tietävät, äh, mitä he syövät. Kiitoksia. Ja nyt äh, Rova Pavanova, puolitoista minuuttia. Mr. Commissioner, dear colleagues, the December contamination in Germany... Kiitoksia, hyvä puhemies. Joulukuun äh, rehun saastuminen ja puutteet äh, ravintoketjussamme ei ainoastaan vaarantanut tuhansien kuluttajien terveyttä, vaan osoitti myös äh, ruoan jäljitettävyydessä suuria puutteita. On todella huolestuttavaa, että Saksan viranomaiset ja komissio eivät voineet taata, että yksikään näistä saastuneista raaka-aineista ei olisi päätynyt elintarvikeketjuun. On tärkeää, että kun tulee tällaisia hätätilanteissa, kuten tämänpäiväinen, etusijalla pitäisi olla kuluttajien terveyden suojeleminen. Siksi haluaisin esittää komissiolle kaksi kysymystä. Voiko komissio nyt aivan varmasti vakuuttaa, että nämä saastuneet munat ja niistä syntyneet tuotteet eivät ole päätyneet jalostettuisiin tuotteisiin elintarvikeketjuun? Ja aikooko komissio vahvistaa jäljettävyyttä varmistaakseen kuluttajien terveydestä mm, tällaisissa kriiseissä. Stinger. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Köstinger, kaksi minuuttia. Hyvä komission jäsen, Euroopan kuluttajat ovat Saksan dioksiniskandaalin vuoksi tulleet epävarmoiksi ja haluavat lisää varmuutta ja se, että voidaan selvittää alkuperä elintarvikkeiden tuotannossa. Rehuyritysten vastuuton toiminta on vahingoittanut maatalouden kansainvälistä mainetta. Komission täytyy pikaisesti saada takaisin luottamus Euroopan maatalouden laatu tuotteisiin ja huolehtia siitä, että laatu pysyy mahdollisimman korkeana. Asiat pitää selvittää aukotta, mutta tämä on vasta alkua. On saatava aikaan nopeita toimenpiteitä, jotta tällainen käytäntö valmistajien taholta voidaan tulevaisuudessa estää. Rehuketju ei ole mikään jäteketju ja teollisuusjätteellä ei ole mitään paikkaa rehuissa. Pitäisi saada aikaan sääntöjen kaikkea kuljetuksessa niin, että jos rehut saastuvat, se jo pelkästään ei ole hyväksyttävää. Ehdotonta kuitenkin on ehdoton kattava valvonta, joka koskee tällaisia rehuyrityksiä. Tällä hetkellä valitsevaa rehuyritysten valvontaperiaate kukaan viljelijä ei voi ymmärtää. Kuitenkin keskustelutapaus on lähtenyt liikkeelle itse tehdystä ilmiannosta ja tähän on reagoitu oikein. Tärkeää kuitenkin on kiinnittää huomiota viljelijät, jotka aseman, jotka asema on vahingoittunut ilman, että ovat itse olleet syypäitä siihen. Vahingot eivät missään tapauksessa saa jäädä teidän, heidän kannettavakseen. Kysymys on tuhan, tuhansien tuli, viljelijöiden tulevaisuudesta ja, ja sianlihan hinta on pudonnut 23 senttiä kiloa kohti ja vuodenvaihteessa pudotus oli 13 senttiä. Tämä tilanne kärjistyi myös sikäli, että rehukustannukset ovat nousseet huomattavasti. Nyt tarvitaan nopeita ratkaisuja. Kuluttajien luottamus maatalouden tuotteisiin ei missään tapauksessa saa voiton himon uhriksi jäädä. Kiitos. kiitokset ja seuraavaksi edustaja Sailer, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Kuten kuulimme, dioksiini on erittäin varainen kemikaali, joka aiheuttaa syöpää. Ja tässä tapauksessa se on päässyt elintarvikeketjuun, kun vahingossa käytettiin rehussa aineita, joita pitäisi käyttää polttoaineen tuotannossa. schleswig Kolsteinin maatalousministeriö on osoittanut, että rehussa oli 77 kertaa sallittu dioksiinimäärä. Ja varoitusjärjestelmän tarkoitus on suojella eurooppalaisia kuluttajia tämän tyyppisiltä tartunnoilta – mutta silloin kun varoitus annatetaan näitä tuotteita oli jo ympäri Saksaa ja muuallakin EU-ssa ja myöskin eh, Iso-Britannian supermarketeissa. Ja tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun on ollut dioksiineiden kanssa. Italiassa on käynyt näin, Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa on ollut myöskin ongelmia. Ja haluamme nyt komissiolta kuulla, miksi tämä nopean varoituksen järjestelmä jälleen kerran epäonnistui eikä varoittanut ajoissa kuluttajia, ja mitä komissio aikoo tehdä oikeastakseen tilanteen. Kiitos. Dank. No näitä. Lämmelliset kiitokset. Seuraavaksi edustaja Danellis, minuutti. Kiitoksia. Hyvää komission ja sen 12 vuotta Belgian dioksiiniskandaalin jälkeen nyt on löydetty dioksiinia rehusta Saksassa, joka on oikeastaan kuitenkin eh, maa, jossa eh, instituutioihin voi luottaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän valvontajärjestelmämme ei ole riittävän tiukka, objektiivinen ja tehokas. Me tarvitsemme todella eh, tehokkaita sanktioita. Meidän on suljettava nykyisen lainsäädännön porsaanreijät suojeltaksemme kuluttajia erityisesti tämänpäiväisessä talouskriisissä, koska laittomia keinoja käytetään kustannusten alentamiseksi. Me emme voi odottaa, kunnes ongelmat ratkeavat itsestään talouden tilan parantumisen myötä. Kulut kuluttajille on kerrottava heti kaikista mahdollisista vaaroista. Meillä on kyllä tiukkoja sääntöjä julkista terveyttä, ympäristön suojelua ja eläinten suojelua varten, mutta on myös varmistettava se, että niitä sovelletaan. Ja viimeisenä puhujana herra Obermeier, minuutti. Kiitos puhemies. Minusta tämä ei ole mitään varmuutta, vaan suora rikollista toimintaa. Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme tärkeitä asioita pikaisesti sitä, että on velvollisuus merkitä tuotet ei pelkästään teurastamispaikka pitää merkitä, vaan myöskin alkuperäpaikka pitää merkitä. Kuluttajat tällä hetkellä tulevat petetyiksi tietoisesti. On, ihmiset haluaisivat käyttää rahaa, mutta haluavat myöskin nähdä aukotta, mistä tuote on peräisin, mistä se on syntynyt. Me tarvitsemme toiseksi myöskin tiukempaa valvontaa, koska viime kädessä meillä ei ole varsinaisia valvojia ja meillä on olemassa EUn elintarvitsevaisuusvirasto, mutta kuitenkin valvontaa muualla. Täytyy katsoa myöskin, että pitää erossaan rasvan tuottaminen elintarvikkeisiin ja muihin tarkoituksiin, teknisiin tarkoituksiin. Ja kaikki se, mitä ihminen tekee eläimille viime kädessä, se palaa takaisin ihmisiin. Herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu... Tämmöiset kiitokset. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Meillä on todella monta puheenvuoropyyntöä ja valitettavasti ei ole mahdollista äh, ottaa niitä kaikkia, koska meillä on varsin vähän aikaa, joten otan vain viisi puheenvuoroa. Kaksi EPPlle, kaksi SNDlle ja yksi puhuja ECR-ryhmästä. Ja jotta saisimme poliittista tasapainoa mukaan, otan vielä herra Ferreiran tähän, häntä en äsken huomannut. Eli kuusi puhujaa enempää emme valitettavasti voi hyväksyä. Ensimmäisenä saa puheenvuoron Rova McGuinness. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitoksia. Irlannissa kaksi vuotta sitten, 2008 oli ongelma. Ja mitähän komissio on nyt tehnyt näiden kahden vuoden aikana välttääkseen tämän tyyppisen kriisin? Milloin tarkka kysymys? Jäsenvaltioiden viranomaiset haluavat sääntöjä Sankon pääosastolta liittyen rehuhygieniasääntöihin. He haluavat ohjeita. Ja voisitteko nyt sitoutua siihen, että annatte niille, mitä ne pyytävät? Sitten kolme muuta asiaa. Meillä pitää olla selkeästi merkittynä korkean riskin tuotteet, korkean riskin prosessit ja myöskin nimet ja sijainnit tällaisten tuottajien osalta. Ja vähintäänkin meillä pitää olla selkeä erotus niiden tuotteiden välillä, jotka ovat tarkoitettu eläinten rehuksi. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä. Meillä pitää myöskin olla, kuten on sanottu, valvontaa matkan varrella, jotta voimme nähdä ne, jotka jatkavat ja yrittävät edelleen rikkoa sääntöjä tehdäkseen rahaa. Meidän ongelma on se, että tämä maksaa e- Euroopalle miljardeja Paljon kiitoksia. Minuutti on päättynyt. Seuraavaksi edustaja yksi minuutti. No, puhemies, hyvä komission jäsen. Minä en ole mikään maatalousromantikko, en usko mainoslauseisiin iloisista, onnellisista kanoista tai onnellisista sijoista, mutta siitä olimatta uskon, että kuluttajat Euroopassa ovat oikeutettuja saamaan elintarvikkeita, jotka ovat turvallisia – ja ensimmäinen suuri pyyntö ja vaatimus oli se, että me tarvitsemme tiukempia valvontaa, tiukempia rangaistuksia, mutta keskustelu tänään on nostanut selvästi, että ei tarvita toisen tyyppistä maatalouden rakennetta Euroopassa. Komission Dalli on täällä, joka vastaa kansanterveydestä ja uskoakseni meidän pitäisi kuitenkin myös juuri maatalouden uudistuksen suuntaan oppia tästä skandaalista ja saada sellainen rakenne maatalouteen, Euroopassa niin, että se täyttää viljelijöiden tarpeet, mutta samanaikaisesti myöskin var- takaa turvallisuuden, jota kuluttajat harvitsevat. Tämä skandaali, sitä täytyy todellakin oppia. Er- kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Ashworth, yksi minuutti. <laughs> Uh, Puhemies, kiitoksia. Meillä on ollut vuosien varrella monia tällaisia tapauksia ja olisin kuvitellut, että tähän mennessä jäljitettävyys ja laadunvalvonta olisi jo ymmärretty ja että säännöt ja rakenteet olisi jo luotu, jotta voitaisiin välttää tällaisia tapahtumia. Tämä herättää nyt huolenaiheita. Ensinnäkin on, tämä on erittäin vakavaa, kun ajatellaan kuluttajien luottamusta elintarviketeollisuuteen. Ja aina maanviljelijät, jotka ovat viattomia, he ovat aina ne, jotka joutuvat suhteettomasti kärsimään, kun ajatellaan esimerkiksi, miten tämä vaikuttaa vaikuttaa elintarvikkeiden prosessointiteollisuuteen. Saksan viranomaiset ja komissio ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimiin silloin, kun he saivat kuulla, että ongelmia oli, mutta siitä huolimatta on erittäin huolestuttavia kysymyksiä, jotka liittyvät joidenkin teollisuuden osien käyttäytymiseen. Eli meidän pitää tehdä enemmän ennaltaehkäisyn osalta, meidän pitää tehdä enemmän, mitä kun ajatellaan rangaistustoimia, Minuutti on jälleen päättynyt, puheaikanne on päättynyt. Ja seuraavaksi edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Saastuneet tuotteet, jotka sisältävät dioksiineja ja näiden tuotteiden pääsy jakeluun ja niiden levittäminen on todella mm, huolestuttavaa. Meidän nyt ensisijassa pysäytettävä näiden tuotteiden jakelu. Meidän on katsottava, ovatko olemassa olevat säännöt todella toimivat. Tässä kyseenalaistetaan markkinajohteinen maatalouspolitiikan, e, tuemme intensiivistä maataloutta, suurmaataloutta perheyritysten kustannuksella. Meidän tulisi edistää paikallisten tuotteiden leviämistä. Silloin tuotteita voitaisiin myös jäljittää paremmin terveyden ja elintarvikkeiden laadun takia. Maatalouspolitiikka on perustellusti muutettava. Kiitoksia. Ja edustaja Tarabella. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Me olimme vähän kurkkomme myöten täynnä tällaisia kriisejä, jotka aina toistuvat. Vuonna 1999 Belgiassa oli hyvin samantyyppinen kriisi. Se oli hyvin laaja kriisi. Eli hyvin selkeästi meillä on maailman tiukimmat säännöt. Niitä nyt ei pidä tiukentaa, vaan meidän pitää saada vain toimimaan paremmin. Ja varmaan yksi ensimmäisiä toimia olisi se, että vahvistamme rangaistuksia näitä rikollisia kohtaan, koska kyse ei ole mistään vahingoista, vaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, valkokausrikollisista, jotka haluavat maksimoida voittonsa. Meidän pitäisi vahvistaa valvontaa ja kohdentaa niitä paremmin. Sen pitäisi myöskin olla painopiste. Ja kolmanneksi, kuten Stiller sanoi, tämä RAPEX-järjestelmä, joka yleensä toimii niin, että kaikki jäsenvaltiot saavat varoituksen mahdollisista varoista. Ja ilmeisesti siinä on tiettyjä heikkouksia, ja haluaisin kuulla teidän kantanne näihin kysymyksiin komission jäsen. Kiitos. Sydämelliset kiitokset ja viimeinen puhuja on edustaja Jaa. Mikrofon Niin. Saksan rehutteollisuudella on hyvä itsevalvonnan järjestelmä. Tämä itsevalvonnan järjestelmä kuitenkaan ei toimi silloin, kun on rikollista energiaa, on rikollisia tekoja. Se, että laittaa laittomasti kiellettyjä aineita rehuun ja vetäytyy tämän itsevallan ulkopuolelle. Ja haluaisin sanoa kolme tärkeää asiaa korkean vaatimusta. Ensinnäkin me tarvitsemme lisää valtiollista valvontaa. Toiseksi me tarvitsemme aukottoman ilmoittamisvelvollisuuden rehu koetuloksista, jotka täytyy myöskin hoitaa niin, että ne liittyvät niihin valvontoihin, edes säilytään niihin saakka. Me tarvitsemme niitä varten, jotka ovat rikollisia, kovempia rangaistuksia. Tämä ei ole mikään pikkurikos, vaan tämä on teko, joka tehdään aikomuksellisesti. Ja haluaisin sanoa, että tällä hetkellä rehuskandaalissa viljelijät ovat ne, jotka kärsivät eniten. He eivät pääse tuotteistaan eroon tai voivat myydä niitä vain menettämällä kuitenkin niin, että ne arvosta on paljon menetetty. Nun erhält für die Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi komission jäsen Dalli komission puolesta. Grazie hafna, ähm, madam president. Kiitoksia puhemies. Kun nyt kuulen tämän tyyppisiä kommentteja, ja jotka mielestäni ne, jotka ovat mukana tässä keskustelussa, niin täytyy ajatella sitä arvostelua, joka nyt kohdistuu komissioon. Ei ainoastaan tässä kysymyksessä, vaan kaikessa, mitä me teemme. Meitä arvostellaan byrokratiasta ja säännöistämme. Ja kun vaadimme, että tiettyä valvontaa harjoitetaan – yrityselämän edustajat ja kaikki muutkin valittavat, että me luomme tällaista ylimääräistä byrokratiaa. Mutta tämän tyyppisessä tapauksessa tässä dioksiiniskandaalissa voidaan nähdä, kuinka paljon me tarvitsemme tätä valvontaa. Eli valvontaa, jota tällä hetkellä on, ja kuinka tärkeää se on, ja kuinka paljon meidän pitää olla ahkeria näiden sääntöjen panossa. Itsekin olen kuluttaja, enkä halua olla tilanteessa, tämän tyyppisessä tilanteessa. Kaikki eurooppalaiset kuluttajat, kuten minäkin, tuntevat itsensä uhatuiksi ja minun luottamukseni tuoteturvallisuuteen on nyt vaakalaudalla. Ja olen myöskin vihainen, koska ymmärrän, että kaikki tämä tapahtuu siksi, että ei ole tehty virheitä, vaan tahallisia rikoksia. Kuten viimeinen puhuja totesi, mikään järjestelmä ei toimi, mikäli siellä on mukana rikollisia ihmisiä, jotka tahallaan rikkovat lakeja. Ei voi olla täydellistä järjestelmää, joka takaisi, että kaikki toimii moitteettomasti. Ja siksi on erittäin tärkeää tehdä, mitä pystymme, voidaksemme varmistaa, että meillä on mahdollisimman vähän porsaanreikiä. Ja meillä pitää olla järjestelmä, jonka puitteissa rikolliset eivät pääse pälkähästä. Olen ollut ansainnoissa mukana nyt 23 vuotta ja olen huomannut, että suurimmat ongelmat eivät ole lakeihin sisällettyissä lausekkeissa, vaan siinä, miten voidaan varmistaa, että lakeja ei rikota. Ja turvaverkot Niitä on oltava, jotta voidaan varmistaa, että näin ei käy. Me emme halua, että tämän tyyppiset tilanteet toistuvat, ja meidän on varmistettava, että kaikki mahdollinen tehdään, jotta järjestelmästämme tulee sellainen, että sen puitteissa ne ihmiset, jotka haluavat tahallaan rikkoa näitä sääntöjä, pääsisivät pälkähästä. Mutta meidän täytyy kuitenkin tietää, mitä tapahtuu. Ja siitä syystä nopean varoituksen järjestelmä on toimiva. Heti kun tiesimme, mitä tapahtuu, kaikki muutkin saivat siitä tiedon, ja siitähän tässä järjestelmässä on kyse. Meidän pitää myöskin vahvistaa tämänhetkistä asetusta. Siitä olen Mäkinesin kanssa samaa mieltä. Hänhän totesi, että säännöt ovat tärkeitä ja että meidän on varmistettava, että elintarvikeketjun osat ovat valvonnassa, jotta voimme välttää riskejä. me tulemme esittämään ettei enää hyväksytä pelkkiä yritysten rekisteröintimenettelyä, vaan että pitäisi olla myöskin hyväksyntämenettely sen jälkeen, kuin tarvittavat valvonnat on tehty. Meidän on myöskin varmistettava, että valvontaa on riittävästi. Me olemme yhteydessä asiasta vastaaviin viranomaisiin Saksassa ja uskon, että siellä on tehty kaikki mahdollinen ja siellä on yritetty hillitä tätä tilannetta mahdollisimman nopeasti. Ja meidän on tiedettävä, mikä on tilanne mahdollisimman nopeasti ja myöskin paikan päällä on ryhdyttävä tarjottaviin toimiin tuottaja, joka on toimittanut vääriä tietoja. Hänhän oli toimittanut näitä tarjoa 900 tilalle. Ja hänen toimianhan nyt tarkastellaan syyttäjän tasolla Saksassa – Meidän täytyy varmistaa, että tuotteet, joita on viety maasta, esimerkiksi kananmunat, joita piti käyttää elintarvikkeiden valmistamisessa, ne on todellakin käytetty, mutta koska se oli sekoitettu muihin tuotteisiin, jotka eivät olleet peräisin Saksasta, niissä dioksiinitaso itse asiassa oli hyvin alhainen. Ja sitten vielä viimeinen kommentti, koska aika alkaa loppua. Olen samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla tiukempia rangaistuksia niitä vastaan, jotka väärinkäyttävät järjestelmää, mutta nämä toimet eivät ole jotain, mitä komissio yksin voi toteuttaa, emmekä voi myöskään komissiona pakottaa niitä jäsenvaltioille, vaan jäsenvaltioiden on pantava ne täytäntöön omissa maissaan. Kiitos. Die Aussprache ist Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Arvoisat kollegat, seuraava kohta esityslistalla on nyt yhteiskeskustelu metsälainsäädännöstä.